kuningaskunnalle. Kiitos puhemies. Mulțumim. Mulțumim. Kiitos teille. Kyllä. Näin tämä todella on. Ja tulemme luonnollisesti osoittamaan arvostustamme tästä. Eilinen pöytäkirja ja hyväksytty tekstit on teille toimitettu. Huomioita ei ole, joten pöytäkirja voidaan näin hyväksyä. Ja sitten